julkilausumat aiheena väärinkäytösten paljastajien suojelu. Neuvoston puolesta ja uuden puheenjohtajavaltion puolesta annan puheenvuoron herra Kortsokille, olkaa hyvä. Uh, Komission varapuheenjohtaja, puhemies, parlamentin jäsenet, haluan alkuun todeta, että tämä on ensimmäinen esiintymiseni Euroopan parlamentin edessä sen jälkeen, kun kotimaani astui ohjakseen puheenjohtajavaltion ominaisuuksissa. Minulla on hyvin tärkeää todeta, että olemme luottavaisia sen suhteen, että me neuvostossa. Olemme valmiina tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Me olemme selkeästi määritelleet prioriteettimme ja luotan teihin niin, että saamme todella konkreettisia tuloksia aikaan. Nyt tämä on entistäkin tärkeämpää. Puhemies, kiitos mahdollisuudesta keskustella väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Viime vuosina useat tapaukset ovat korostaneet väärinkäytösten paljastajien roolia. Ja olemme käyneet eurooppalaista ja myös globaalia keskustelua aiheesta. Kun pyrimme suojelemaan julkista yleistä etua, niin väärinkäytösten paljastajilla on keskeinen rooli. He nostavat esille eh, uhkia yhteiskuntaa vastaan ja sen takia he ansaitsevat suojelua. He voivat käynnistää varoituksia, hälytyksiä. Heidän mainensa, palkkansa ja jopa henkensä voi tästä olla sitten seurauksena uhan alaisena. Tällä hetkellä väärinkäytösten paljastajat ovat käyttäneet erilaisia välineitä silloin, kun heitä suojellaan. Meillä on OECDn ohjeet, meillä on myös Euroopan neuvoston suositukset jäsenvaltioille niin, että olisi olemassa jonkinlaiset puitteet, joilla ilmiantajia suojellaan. Määriteltäisiin perusperiaatteet tässä kysymyksessä. Meidän työssämme Euroopan unionissa Meillä on useita lainsäädäntökohtia, joissa huomioidaan väärinkäytösten paljastajat ja heidän suojelemisensa. Esimerkiksi niin, että journalistien lähteitä suojellaan Tästä keskusteltiin myös liikesalaisuuksia käsiteltäessä viime eh, vuoden aikana. Ilmiantajia suojellaan silloin, kun he paljastavat väärinkäytöksiä tai laitonta toimintaa silloin, kun he ovat olleet puolustamassa yleistä etua. Niin ikään meillä on määräyksiä ilmiantajien suojelusta useissa asetuksissa ja direktiiveissä rahoituspalvelujen alalla – korostaisin sitä, että meillä on myös jäsenvaltioissa äh, säännöksiä äh, esimerkiksi Euroopan neuvoston antamien suuntaviivojen pohjalta, jotka juuri mainitsin. Meillä on horisontaalista EU-lainsäädäntöä tällä alalla. Komission tulisi pohtia mahdollisuuksia tähän suuntaan ja olen pannut merkille parlamentin vetomuksen siitä, että saisimme selkeämmät puitteet ja ilmiöntäjien suojelemiseksi vielä vuoden loppuun mennessä. Mielelläni kuuntelen komission varapuheenjohtajan näkemyksiä tästä aiheesta. Neuvosto ei ole vielä keskustellut tästä aiheesta sinällään, mutta laajemmassa kontekstissa olemme puhuneet integriteetistä ja julkisen ja yksityisen sektorin roolista EU:ssa. Arvoisat jäsenet, neuvosto toimielimenä on valmis pohtimaan komission aloitetta EUn toimiksi silloin, kun ne ovat tarpeet tällä alalla. Lisäksi tiedän, että komissio on eilen hyväksynyt hyvin tärkeän tiedonannon lisätoimiksi, joilla lisätään avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja veron välttelyn, veron kierron vastaista taistelua. Tämäkin on tärkeää, kun pyrimme suojelemaan väärinkäytösten paljastajia. Komissio arvioi horisontaalisten ja alakohtaisten toimien tarvetta EU-ssa subsidiariteettiperiaatteen pohjalta. Kiitos puhemies. Kiitoksia herra Kortsok sitten komission puolesta varapuheenjohtaja Katainen. Mr. President, Puhemies, arvon parlamentin jäsenet, olen kiitollinen tilaisuudesta keskustella kanssanne ilmeantajien suojelusta sen jälkeen, kun täällä keskusteltiin neljä kuukautta sitten Ilmiantajien toiminta voi olla välttämätöntä, jotta voidaan löytää väärinteot, kun institutionaaliset vastuunkannot eivät toimi kunnolla. Ilmiantajien suojelu julkisella ja yksityisellä sektorilla näin ollen auttaa puuttumista väärinkäytöksiin mukaan lukien rikollinen toiminta. Siksi komissio tukee vahvasti tavoitetta suojella ilmiantajia. Komissio on ryhtynyt toimiin suojelakseen ilmiantajia eu alakohtaisessa lainsäädännössä mukaan lukien toimielinten suunta, viivat, jotka hyväksyttiin 6. syyskuuta 2000, eh, joulukuuta 2012. Esimerkiksi jäsenvaltioiden pitää luoda luotettavat mekanismit, jotta voitaisiin rohkaista raportointia asianmukaisella viranomaisella mahdollisista ja todellisista rikkomuksista huomioiden rahanpesun säännöt. Rahoituslaitokset ja muut yksiköt joutuvat myös toteuttamaan menettelyjä työntekijöitä tai henkilöitä varten vastaavissa asemissa, kun on kyse sääntöjen rikkomuksista. Yhtä lailla samanlaisia vaatimuksia on tarvittu tilintarkastajan varten ja muillakin EU-lainsäädännössä. Meidän täytyy yhteisesti huomioida myös esimerkiksi osakekauppaan liittyvät ongelmat. Panama-paperit ovat jälleen osoittaneet, miten tärkeää on suojella ilmiantajia toimittajien tutkimustyötäkin ajatellen se, että varsinkin veron vilppiä ja muuta huomioitaisiin. Siksi eilen me annoimme julkilausuman, missä hahmoteltiin toimenpiteitä, jotta voitaisiin ryhtyä tässä toimiin vahvistaaksemme veronkierron torjuntaa tai jätön laitonta toimintaa. And to promote tax. Ja tässä täytyy tietysti myös edistää globaalisti hyviä käytänteitä komissio haluaa helpottaa parhaiden käytänteiden vaihtamista niin, että voidaan suojelua parantaa jäsenvaltiotasolla. Ja lisätoimille asetetaan myös tavoittaa EU-ssa. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomiota julkiseen kuulemiseen median pluralismista ennen kuin järjestetään toinen vuosittainen konferenssi perusoikeuksista – 17-18 marraskuuta 2016. Tämä kuuleminen on avoinna heinäkuun puoleen väliin asti ja siinä halutaan kerätä näkemyksiä laajalta kirjolta eri toimijoita. Tämänhetkinen keskustelu, jota täällä parlamentissa käydään, antaa oman panoksensa mahdollisiin EUn toimiin, niistä tehtäviin päätöksen. Tiivistettynä paljon on EU-tasolla jo tehty, jotta on voitu vahvistaa väärinkäytösten paljastajien asemaa. Ja meidän täytyy tätä varten huolellisesti arvioida niin horisontaalisia kuin sektoriaalisiakin toimia EU-tasolla, aina kunnioittaen tietysti toissijaisuusperiaatetta. Olen, äh, mielelläni kuulen teidän näkemyksiänne tästä tärkeästä aiheesta. Kiitoksia. Kiitokset teille, herra Katainen. Ja seuraavaksi sitten ryhmien puheenvuorot. EPP-ryhmän nimissä edustaja Pitteera, kaksi minuuttia. Dziękuję, panie przewodniczący. Konwencja Narodów Zjednoczonych. Kiitos, puhemies. YK on yleis sopimus korruption vastaisesta kamppailusta koskee kaikkia Euroopan unionin maita ja sen artiklassa 33 rohkaistaan jäsenmaita äh, luomaan oikeudelliset järjestelmät, joiden nojalla voidaan suojella äh, paljastajia. Neuvoston kokouksessa myöskin käsiteltiin artikla 9, joka edellyttää kaikkien asian osaisten suojelevan paljastajia tämän tyyppisissä tilanteissa. Tämä velvoittaa myöskin toimielimiä. Heti kun huomataan väärinkäytöksiä, on tehtävä ilmoitus henkilöistä, jotka ovat väärinkäytöksiin syyllistyneet. Koko Euroopan unionin alueella on syytä suojella paljastajia, ilminantajia luonnollisesti sellaisissa tapauksissa, kun henkilö toimii hyvässä uskossa ja kaikkien edun mukaisesti. Heinäkuussa 2011 äh, päätettiin, että äh, Euroopan unionin maiden äh, oikeuskäytännön puitteissa toimitaan tällä tavoin ainoastaan siinä yhteydessä, kun kyse on yleisestä hyvästä. Vuonna 2012 päätettiin, että jäsenmaat eivät voi millään tavoin estää tietoihin pääsyä. Ja kaikki tieto, joka tuo esiin väärinkäytöksiä, on myöskin oltava, se on julkaistava ja siihen pääsy on taattava. Gracias. Señora... Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Regner. Dankeschön, Herr Vorsitz. Kiitos, äh, herra äh, puhemies. Arvoisa komissaari Katainen, äh, tässä tässä kielellä eikä kaarella, vaan sanoa suoraan, mikä on meille tärkeää. Me tarvitsemme horisontaalisen ri, ri, äh, direktiivin, yleisen, yleisen direktiivin, äh, joka äh, koskee koko sektoria. Tässä on kysymys äh, yhteisestä oikeusperustasta ja katsoa, että, että, että sellainen on, niin jollainen onkin olemassa, jos komissio todella haluaa lähteä tästä eteenpäin tätä asiaa ajamaan se on eri, erittäin äh, olennaista tietysti tälle tulevalle äh, puheenjohtajavaltiolle, jolla on tässä melkoiset haasteet edessään. Tämä on ajan, ajankohtainen keskustelun aihe ja ajankohta todellakin, ainakin sosiaalidemokraatit äh, viime viikolla eh, juuri eh, nosti esille tämän eh, skandalöisin Rahoan vastaan nostetun tuomion johdosta. että täällä juhlittiin julkisesti tätä meidän, meidän laskuumme, että täällä, täällä itse asiassa että, että tuurilla joku, joku hävisi. Tässä on nyt kyllä jotain, jotain pielessä, kuten hyvin tiedämme. järjestelmää jotenkin ne paikata. <clears throat> Me tarvitsemme horisontaalisen direktiivin, kuten sanoin, eikä pelkästään tällaisen sektoraalisen alakohtaisen asetuksen. Muussa tapauksessa me emme voi tehdä me Euroopan parlamentissa asia- asianmukaisesti. Niin kuin tiedetään, kun ajatellaan näitä takse erikoisvaliokuntien kertomuksia, jos ajatellaan Panaman papereita, sehän kertovat ihan sel- selvää, selvää kieltään siitä, miten tärkeää ilmiantajien työ on oikeastaan. Äh, olen varma, että parlamentti tukee tätä täysin rinnan. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Makovei seuraavaksi. Mulțumesc. Vrem uh, cu siguranță să știm ce se întâmplă. Kiitoksia. Me todellakin haluamme tietää, mitä EU-toimielimissä ja kansallisissa toimielimissä tapahtuu silloin, kun siellä tapahtuu laittomuuksia. Tätä varten me tarvitsemme rohkeita ihmisiä, jotka tekevät töitä näissä Euroopan tai kansallisen tason instituutioissa ja jotka paljastavat näissä työpaikoissa tehtävät väärinkäytökset ja laitokset. Nämä henkilöt puoltavat, puolustavat julkista etua ja heidän avulla voidaan torjua korruptiota. Ja tätä voi siis tapahtua niin EU- kuin kansallisella tasolla tai sitten ihan yksityisissä yrityksissä. Meidän täytyy suojella heitä, mutta meillä ei ole asianmukaisia menettelyjä tätä varten. Näitä henkilöitä täytyy suojella, heidän nimiään ei saa paljastaa, koska siinä tapauksessa he menettävät työpaikkansa. Euroopan parlamentin jäseninä on, olen kuullut monelta ihmisiltä, ja saanut myös asiakirjoja heiltä. Ja he kertovat tätä kautta, mitä tapahtuu laittomasti heidän työpaikoillansa. Meidän täytyy suojella heitä. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitos puhemies, kun puhun direktiivistä asetuksista tästä aiheesta, niin tuntuu, että on ikään kuin Liisa ihmemaassa suurrikolliset näyttävät joka tapauksessa olevan aina meitä askeleen edellä. Meillä on direktiivi vuodelta 14, jossa säädellään näistä kysymyksistä, mutta Panama tapahtui siltä huolimatta – ja tällaiset verkostot, joihin tässäkin yhteydessä törmättiin, ovat jatkuvasti laajentuneet. Minun ryhmäni nimissä me perään kuulutamme Euroopan komissiolta ehdotusta, jossa suojellaan ilmiantajia. Ja tämä on tapahduttava Euroopan laajuisesti, horisontaalisesti. Muutoin me emme toimi oikeudenmukaisesti. Ryhmäni on sitä mieltä, että ilmiantajat ovat merkittävässä osassa tämän tyyppisissä tilanteissa yhteiskunnissa, Esimerkiksi LuxLeaksissa ja, ja muissa tapauksissa on pystytty tätä kautta saamaan käyttöön oikeudelliset toimet ja tällä tavoin on paljastettu rikoksia. Tänään on jo todettukin, että että Antoine Del Tour tuomittiin LuxLeaksin yhteydessä sakkoihin ja ehdolliseen rangaistukseen. Tällaista ei voida hyväksyä ja siksi meidän on saatava tämä direktiivi hyväksytyksi. Kiitos edustaja Demas. Linksfraktion hat eine solche Debatte beantragt. Puhemies, me olemme tällaista keskustelua nimenomaan perään kuuluttaneet Kin, äh, esimerkiksi äh, kun kansalaisille kerrottiin ja paljastettiin äh, Lux, LuxLeaksin tapahtumista, jotka sitten implikoivat myöskin puheenjohtaja Junckeria aika vakavasti, <clears throat> jos, jos ajatellaan tätä paperi, paperia, mikä, <clears throat> joka paljasti, minkä verran Apple ja Google esimerkiksi maksavat veroa, ehkä prosentin verran enintään ja, ja, ja ajatella, ajatellaan sitten tämä, sitä, näitä miljardeja, jotka ovat sitten tietenkin sairaalalta ja koululaitokselta pois suoraan. <clears throat> Jos, jos ajatellaan sitten myöskin poliitikkoja, jotka sitten painavat villaisella nämä, se on sietämätöntä. Jos, Tietenkin nämä ovat laillisilla tavalla periaatteella tapahtuneet, mutta minun oikeuskäsitykseni mukaan, mukaan että minun ei riitä pelkästään sakkorangaistukset, vaan vankeustuomiot tällaisessa tapauksessa. <clears throat> Ja olen ylpeä siitä, että että, että, että, että hän sitten voitti tämän kansalaispalkinnon, joka nimenomaan tuli tästä verotuksen kierton, kierron ähm, vastaista työstä äh, äh, äh, jonka toteaa, että, että tällainen ilmiönteen suoja Euroopan unionin tasolla on välttämätön. Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut sinä asiassa tämä tavallaan kytke, kytketään liian tiiviisti liikesalaisuuksien, liikesalaisuuksia käsitteleviin määräyksiin, mutta tämä tuotaan taanoiset tuomiot eivät tätä kautta tule ollenkaan yllätyksen, jos ajatellaan tätä artiklaa, artiklaa 353 eri alakohdat siinä. Se ovat erittäin äh, hyvät ohjen, ohjenuorat ja olen ilo, iloinen siitä, että komissiossa on nyt alettu tarttua tähän äh, vakavissaan, mikä kaikki muu olisikin jo äh, ihmisten pettämistä. Kiitoksia edustaja Duhon. Euh. Kiitos puhemies, kiitos komissari Katainen siitä selvityksestä, jonka meille annoimme. Nyt on mielestäni aika siirtyä sanoista tekoihin. Me olemme erikoisessa tilanteessa, tilanteessa jossa henkilöt ilmiantavat rikollisia ja he joutuvat syytettyjen penkille. Tämä on siis maailma, jossa lehtimiehet, jotka antavat tietoja kansalaisille – he saavat vapautuksen, mutta taas tavalliset kansalaiset, jotka tekevät samantyyppisiä paljastuksia, joutuvat syytetyiksi. Meillä pitäisi olla pääsy julkisiin tietoihin ja jos niitä puolustetaan, se on myöskin sallittava. Kyse on henkilöistä, jotka vaalivat avointa ja kaiken kattavaa demokratiaa. Oli sitten kyse verokysymyksistä, korruptiotapauksista tai muusta. Me tarvitsemme näitä tietoja. Meidän on suojeltava näitä henkilöitä, eikä missään tapauksessa lähetettävä heitä vankilaan. Arvoisa komissaari, toivomme, että te komissiossa noudatatte niitä neuvoja, joita parlamentti on teille antanut ja käynnistätte aloitteet tämän suuntaisesti. Me perään kuulutamme teiltä vihreiden nimissä, ekologisten nimissä Euroopan laajuista säännöstelyä tämän asian osalta. Ferrara. Kiitoksia edustaja Ferraro. Kiitos puhemies. Jatkuvat, jatkuvasti lisääntyvät korrityötapaukset ja erilaiset suuryritysten veronkiertotapaukset ovat täyttä totta tänä päivänä ja se tarkoittaa sitä, että kuluttajien oikeuksia rikotaan jatkuvasti. Nämä ovat ainoastaan muutamia esimerkkejä siitä, mihin yhteiskunta on tänä päivänä joutunut. Niitä on nyt tarkasteltava kaikin käytettävissä olevin keinoin. Me emme voi hyväksyä sitä, että väärinkäytöksiä peitellään. Ne on tuotava esiin ja ihmisiä on kannustettava tuomaan tietojaan ilmi sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää saada aikaiseksi yhteinen Euroopan unionin kattava säätely ilmiantajia, paljastajia silmällä pitäen, koska LuxLeaksin tapaisen tilanteeseen ei ole enää syytä törmätä. Kiitoksia. Näyttää siltä, että edustaja Pretzel ei ole paikalla. Selvä. Siinä tapauksessa seuraavaksi puheenvuoro menee edustaja Lykripille. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Minä puhun nyt esittelijän roolissa. Olen esittelijänä siis tässä Direktiivissä, joka erittäin laajalla enemmistöllä 14.4. hyväksyttiin ja 15. kesäkuuta se julkaistiin EU-virallisessa lehdessä. Ja ensimmäistä kertaa nyt Euroopan unionit, unionin toimielimet, Euroopan parlamentti, joka oli aivan eturintamassa tässä ehdotusten tekijänä. Ensimmäistä kertaa siis virallisesti tunnustettiin Euroopan lainsäädäntötekstissä tarve tarjota suojelua niille, jotka joskus oman ammatillisen elämänsä, samoin sosiaalisen perhe- ja henkilökohtaisen elämänsä kustannuksella paljastavat jonkun laittoman toimen tai väärin käytöksen. Ja näinhän todellakin on kirjattu lainsäädäntöön laitin toiminto, misconduct, wrongdoing tai illegal activity – Eli tällä hetkellä omassa maassani muutama vuosi sitten puhuttiin paljon LuxLeaks skandaalista ja sen jälkeen tuli Panama, Panaman paperit ja tämä osoittaa päivä, joka päivä meille sen merkityksen, joka on sillä, että saadaan selville tällaisia toimia, joiden avulla jotkut loukkaavat ja pettävät lainsäädännön hengen ja joitakin perusperiaatteita me Euroopan unionissa. Muutama päivä sitten itse asiassa luksemburilainen tuomari tuomitsi LuxLeak-tapauksessa henkilön tiukasti pitäen kiinni luksemburilaisesta lainsäädännöstä. Euroopan parlamentissa meitä on monia, jotka uskovat, että tämä direktiivi, jos, sitä, jos se olisi asianmukaisesti jo siirretty osaksi Luxemburgin lainsäädäntöä, niin silloin asiat eivät olisi menneet näin. Mutta meidän täytyy varmistaa suojelu väärinkäytösten paljastajille ja tämä täytyy tehdä eurooppalaisella tasolla kokonaisvaltoisen lähestymistavan kautta. Kiitoksia. Edustaja Koferatti seuraavaksi Arvoisa Kiitos puhemies ja komissaari. Kuten kuulitte, me peräänkuulutamme nyt horisontaalista eh, direktiiviä eh, näiden rohkeiden henkilöiden suojelemiseksi. Henkilöiden, jotka vastuullisesti eh, asettavat vaakalaudalle jopa oman työnsä ja ammattinsa. He ovat poikkeuksellisia henkilöitä ja tähän mennessä he eivät ole saaneet suojelua osakseen. Ilman näiden tiedonantajien ja ilmiantajien työtä emme edes olisi täällä keskustelemassa tästä aiheesta tänään. Emmekä myöskään muista aiheesta esimerkiksi veronkierrosta, avoimuuden puutteesta ja, ja monista muista aiheista niin kuin Panama-paperit äh, tapauksen yhteydessä kävi ilmi, kyse on yksittäisistä henkilöistä, jotka äh, toimivat yleisen edun hyväksi. Nämä äh, skandaalit, joihin on törmätty tässä yhteydessä, ovat vitsaus yhteiskunnillemme ja ne on siksi pysty, pyrittävä välttämään. Me pyydämme siksi, että Euroopan komissio ja muut toimielimet toimivat Perään antamattomasti näiden henkilöiden suojelemiseksi. Kuten sanottu, kyse on henkilöistä, joilla on selkeät arvot ja selkeät tavoitteet toiminnassaan, ja siksi heitä on välttämätöntä suojella. Gracias. Señor Dambaski. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Chambaski. Уважаеми колеги, уважаема niin, äh, puhemies, äh, herra komission jäsen. Äh, kauppa, liikesalaisuuksia koskevan, koskevan lausunto, asetusluonnoksen käsittelyssä katsoimme tämän toiminta-alan, toimintatavuuden olevan liian laaja me totesimme siinä yhteydessä, että me, että me tarvitsemme erillisen, erillistä lainsäädäntöä, jotta voisimme eh, eh, suojella eh, näitä lähteitä, ja eikä meillä ole sitten loppupeleissä minkäänlaista oikeusvarmuutta missään mm, tämän tyyppisissä asioissa. Tähän, tämähän on julkisen yleisen turvallisuuden kannalta erittäin olennaista, jotta voidaan sitten puolettomasti näitä asioita tutkia ja selvittää ja saattaa syylliset edes vastuuseen. Kiitoksia sitten edustaja Urban. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Panama-paperit ovat jälleen osoittaneet sen merkityksen, joka on väärinkäytösten paljastajilla niin, että saadaan tietoa esimerkiksi korruptiosta, veronkierrosta ja Äh, rahanpesusta. Kiitos näiden tapahtumien äh, meille, meillä parlamentissa perustettiin tutkintavaliokunta ja minä olen tässä valiokunnassa jäsenenä. Näyttäisi siltä, että Euroopan viranomaisia ei niinkään huolestuta se, miten laaja tämä, nämä väärinkäytökset ovat, vaan se, että nämä nimet julkaistaisiin. Meillä on parlamentissa direktiivi äh, tai Euroopan unionissa on direktiivi liikesalaisuuksista ja on todellakin skandaalimaista, että väärinkäytösten paljastajat LuxLeakin osalta esimerkiksi on ö, tuomittu, mutta väärinkäytöksen tekijät eivät ole saaneet tuomiota. Jos ollaan demokratian puolella, niin silloin täytyy puoltaa myös oikeutta ja suojelua ja tässä väärinkäytösten paljastajat suorastaan riskeeraavat henkensä ja meidän tehtävänämme on suojella heitä. Yes. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Reda. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Kiitos äh, puhemies, kiitos äh, herra komissaari äh, van der Tuorin ja, ja muiden tuntemattomaksi jääneiden Panaman paperien paljastajien ansiota on se, että me käymme tänään tätä keskustelua ja että yhtenäisesti, yhtenäisenä vaadimme tällaisten ilmiöntäjien suojelun parantamista vaikka tässä on nimenomaan ollut kysymys lähinnä veronkierrosta, mutta on selvää, että ettei, etteivät ole ainoita. Tämä paljastajien suojelu menee paljon pidemmälle. Tässä se on ihan oikeusvaltion periaatteiden mukaista. Missään niitä ei voida hyväksyä, on sitten koskeus ympäristöä, liikennettä, kuljetuksia vai mitä tahansa toimintaa. Meidän demokratiamme laatu riippuu siitä, se riippuu myöskin siitä, millä tavalla uskallamme sitten puolustaa myöskin ja, tai vastustaa väärintekijöitä julkisuudesta. Jos ajatellaan lainsäädäntöä ilmiantoja, ilmiantojen suojasta, siinä vaaditaan horisontaalista lainsäädäntöä, niin kuin neuvosto näyttää nyt olevan valmis ottamaan ottamaan huomioon. Komissionkin pitäisi, on todennut, että se seuraa tilannetta, mutta ei tilanteen seuraaminen mitään riitä. Mitä lisää todisteita tarvitaan, että EU-lainsäädännöllä tässä asiassa on äh, kuumeinen tilaus, kiireellinen tilaus. Jos ajatellaan äh, työ, työohjelmaa, jossa on, niin sinne halutaan tällainen horisontaalinen ilmiöntäjien suoja kohta myöskin meidän mielestä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Vali. Kiitos puhemies. Se mitä viime ta- viikolla tapahtui äh, oli äh, minulle äärimmäisen äh, <clears throat> tärkeä asia. Kyse oli kahdesta henkilöstä, jotka toivat äh, esiin väärinkäytöksiä ja heidät tuomittiin vuodeksi ja yhdeksäksi kuukaudeksi. Me taas täällä pyrimme toimimaan sillä tavoin, että poliittiset päätökset olisivat oikeudenmukaisia, niin kuin nyt komission puheenjohtaja Juncker on jo Luxemburgissakin toiminut. Me haluamme nyt asetuksen, joka suojelisi näitä henkilöitä. Näyttää siltä, että puheenjohtaja Junckerin toimet eivät kuitenkaan toteuta näitä äh, tavoitteita. Jos Euroopan kansalaiset äh, haluavat äh, uskoa Eurooppaan, on löydettävä toinen tie. Me ainakin olemme sillä tiellä. Kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että edustaja Maijer ei ole paikalla. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Ulfskog. Tack, herr talman. Kiitos puhemies. Haluan kiittää komissiota ja valtiota, että reagoitte näinkin rivakasti sosiaalidemokraattisen puolueen pyyntöön käydä tätä keskustelua. Se on erittäin ajankohtaista ja tärkeää, että vaiennetaan ihmiset, jotka jaksavat ja uska, viitsivät ylipäätään, jolloin siviilirohkeutta äh, alkaa paljastaa äh, rikollisia talousrikollisuuksia tai muita väärinkäytöksiä eri yhteyksiä. Heitä sitten rangaistaisiin Eh, heidän pitää palkita, heidän pitää, heille pitää nostaa hattua ja heitä, heitä pitää, heidän oikeuksiaan pitää turvata lain keinoin. Että mehän peräänkuultamme sitä, että komissio mahdollisimman nopeassa tahdissa ehdottaisi sellaista asianmukaista oikeudellista puitetta, joka sitten takaisi eh, ilmiantajien suojan. Eh, mitä yksityis- yksityissektorilla on on ruvettu nopeasti nyt sitten vastatoimiin ja nyt toivotaan, että myöskin hallinnollisella tasolla sitten saadaan nopeasti ja rivakasti konkreettisia tuloksia tämän, tämän vääristyneen tilanteen oikaisemiseksi. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gigold. Herr Katainen, ich wende mich direkt an... Herra Katainen, puhun suoraan teille Mehän tiedämme ja tunnemme työmme tästä talousrahaliiton puitteista. Me olemme jo viidettä kertaa nyt päättäneet, että me haluamme jonkinlaisen eurooppalaisen suojan, suojapuitteiston ilmiantajille. Kaikki poliittisesta kantastaan riippumatta ovat samaa mieltä. Kaikki haluaisivat, että Euroopan komissiolta tuli sitten tällä horisontaalinen oikeuspuiteehdotus Neuvosto on antanut ymmärtää, että se on valmis, valmis eh, ottamaan sen huomioon ja hyväksymään sen. Eli myönteisiä merkkejä on näin paljon ilmassa. Mikä pidättelee teitä? koska, koska te, te, te, te, te sitten te, ryhdytte eh, sanoista tekoisin ja täytätte herra Junckerin parlamentille aikoja sitten antaman luko, lupauksen, koska se ehdotus on tulossa. Kuten tiedos, teidän tiedonantonne ei riitä. Se, herra Katainen koska me saamme tämän ehdotuksen, eh, koska, koska saamme sen tiedon, mitä kansalaiset Euroopassa odottavat. Gracias. Señora. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rosier. Merci, monsieur le président. Ah, kiitos puhemies. Swiss Lux Leaks, äh, oikeusasiamies, Panama-paperit ja niin poispäin. Vieläkö tarvitaan lisää esimerkkejä ennen kuin hälytyskellot soivat? Viime viikolla Antoine de Tour äh, ja hänen äh, kollegansa äh, tuomittiin Luxemburgissa siitä, että he toivat ilmi vuosikymmenten veronkiertotapauksen. Ja jollei heidän toimintansa olisi ollut, ei LuxLeaks ei olisi koskaan löydetty. Meidän pitää nyt puolustaa niitä, jotka puolustavat yleistä etua, kuten myöskin demokratiaa ja ilmaisuvapautta. Sosiaalidemokraattinen ryhmä pitää tilannetta hälyttävänä. Me olemme jo monen otteeseen peräänkuuluttaneet Euroopan unionin kattavaa suojelua tällaisissa tapauksissa. Tässä tilanteessa olemme vielä kansallisella lainsäädännön tasolla. Me tarvitsemme nyt horisontista lainsäädäntöä. Komissio on tehnyt ehdotuksia, mutta emme ole päässeet puusta pitkään. Meillä on kuitenkin mahdollisuus luoda monet sektorit kattava horisontaalinen lainsäädäntö. Ja nyt me peräänkuulutamme sitä komissiolta. Emme hyväksy status quo-tilannetta. Meillä löytyy poliittista tahtoa ainakin Euroopan parlamentista. Kiitoksia edustaja Javor. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim. Katainen biztos... Arvoisat kollegat, herra komissaari. Niin, Katainen puhui siis tällaisesta sektoraalisesta säännöstöllä ja toimenpiteistä, jotka jäisivät sitten jäsenmaiden kontolle – minä olin Antauden Tourin neuvotteluissa läsnä ja seurasin tätä äh, äh, tuomion valmistelua ja lukua. Ja tämähän nyt on selvä esimerkki siitä, että se mitä te olette meille tänään kertoneet ei riitä suinkaan äh, tarjoamaan riittävää suojaa ilmiantajille Eh, jos eh, eh, tällaiset pelkät direktiivit, puhumattakaan liemmemmistä äh, äh, lainsäädäntöpapereista, eivät riitä. Tarvitaan jämerämpiä toimia. toimia. <clears throat> Tämä äh, Luxemburgin tu- tuomio kyllä vähän masentaa ja varmaan hillitsee jatkossa ilmiantajia paljastamasta näitä väärinkäytöksiä käytöksiä. Sen vuoksi heidän työnsä on arvokasta ja heidän äh, suojelunsa erittäin ensiarvoisen tärkeä. Senior Kofod. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kofod. Thank you, Chairman. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Vain muutama tunti sitten tämä parlamentti äänesti suurella enemmistöllä päättäväisistä uusista toimista, joilla ilma, ilmiantajia suojellaan, esimerkiksi Helladylatuuhia ja muita. Ei komissiossa eikä neuvostossa pitäisi olla epäilystäkään siitä, että parlamentti ei hyväksy tällaisia kostotuomioita ilmiantajille. Ei voida myöskään epäillä sitä, mitä komissiolta ja neuvostolta nyt odotetaan. Haluaisin korostaa sitä, että vaikka tässä nyt ei puututakaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, tätä ei vaadita, mutta ei voi olla epäilystäkään siitä, että tällä hetkellä Eurooppa on epäonnistunut suuressa määrin suojelemaan ilmiöntäjä niin, että he uskaltavat puhua ja paljastaa asioita. Hyvä komission jäsen, me minimissään tarvitsemme vahvaa, sel- selkeää, johdonmukaista EU-puitteistoa ilmiöntäjien suojelemiseksi. Meidän täytyy sitouttaa EUn jäsenvaltiot tiettyihin minimistandardeihin, joilla varmistetaan se, että tämän tyyppiset skandaalit kuin LuxLeaks ja Panama-paperit joutuvat päivänvaloon. Tätä tarvitaan senkin vuoksi, että ilmiantajia on paljon ja tällä hetkellä ihmiset pelkäävät tuomioistuimen joutumista, koska he näkivät, mitä Luxemburgissa tapahtui. Meidän täytyy lopettaa ö, ö, ilmiantajien vieminen tuomioistuimeen ja meidän täytyisi näitä resursseja käyttää todellisten rikollisten saattamiseksi tuomioistuimen eteen. Niiden, jotka esimerkiksi kiertävät veroja ja tekevät muita rikoksia, joten pyydän, että laadita, laaditaan EU-tasolla selkeä lainsäädäntöpuitteisto, koska sitä tarvitaan nyt erittäin kiireellisesti. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Köster. Ja, sehr geehrter niin, arvoisa herra puhemies, hyvät kollegat. Äh, äh, äh, Antoren äh, Tuorin äh, ilmiantajan tuomio on taka, takaisku äh, eurooppalaiselle avoimuuspolitiikalle demokraatia. Ei voi olla niin, että, että että eurooppalaisella tasolla eh, edetään etanan, etanan vauhtia, kun on kyse veronkierron ja veron välttelyn estämisestä ja väärinkäytöksestä. Siinä, jos siinä sitten tuiskessa vielä tullaan tu, tuominneeksi eh, niitä, jotka paljastavat väärinkäytöksiä, se on, se on eh, demokratian halventamista koska suuri yleisö tietysti haluaa, että suuri, suuret yritykset myöskin kantavat oman vastuunsa, osoit, oman, kantavat oman kortensa kekoon myöskin yhteisen hyvän rahoittamiseksi maksamalla niille kuuluvat verot. Me tarvitsemme horisontaalista sääntelyä suitsimaan näitä, näitä ilmiantajia vastaan nostettavia toimenpiteitä Katainen, tämä on aivan, aivan selkeästi nyt tarpeellista saada tällainen kattava lainsäädäntö. Ajala. Kiitoksia edustaja Ajala seuraavaksi. Kiitos puhemies. Ilmailualalla suojellaan suojelu on äärimmäisen kattavaa ja turvallisuus on kaiken ajan ja Euroopan unionissa myöskin turvallisuuden pitäisi olla keskeisessä asemassa. Sen ei pitäisi olla missään tapauksessa kansallista, vaan kaiken kattavaa, ei pelkästään yksisilmäistä, vaan myöskin psykologiset, sosiaaliset ja muut seikat huomioon ottavaa. Ihmisille pitää taata myöskin anonymiteetti. Omassa maassani henkilöt eivät ole saaneet kuitenkaan tällaista suojelua annettua ilmi veronkiertäjiä ja muita rikoksen tekijä. Myöskin sosiaalikomiteassa oli henkilö, joka syyllistyi vastaavan toimintaan. Ja, ja tämä on esimerkki siitä, eh, miten eh, tilanne on edelleenkin ratkaisematta. Me tarvitsemme nyt eh, horisontaalista direktiiviä, jotta ei tällaisiin tilanteisiin enää törmättäisi. Kiitoksia. Siirrymme seuraavaksi sitten puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Kolme puhe- puheenvuoropyyntöä. Herra Väliäs ensin arvoisa puhemies. Väärinkäytösten paljastajilla ei ole Euroopassa riittävää oikeudellista suojaa. Riippumatta paljastetuista asioista, ne ovat olleet aina hyvin merkityksellisiä, LuxLeaks esimerkiksi. Ja samoin monet erilaiset paljastukset, jotka tulivat Panama-papereiden myötä suuren yleisön tietoisuuteen. Kaikki nämä seikat ovat olleet äärimmäisen tärkeitä niin, että me, olemme, me pystymme ymmärtämään, mitä tapahtuu ja miten suuresti veronkiertoa todella harjoitetaan. Herra Katainen, tätä tietoa ei ole tehokkaasti hyödynnetty, koska ongelmana tässä ovat EUn toimielimet ja virastot. Ne ovat liian hitaasti puuttuneet asioihin. Ja eritoten tietysti nämä neuvoston ottamat askeleet näiden erilaisten paljastusten jälkeen ovat osoittaneet, kuinka hitaasti tässä nyt mennään eteenpäin. On erittäin tärkeää suojella näitä väärinkäytösten paljastajia niin, että he voivat jatkaa toimiansa. Ja tämä myös suojelee kaikkia eurooppalaisia. Kiitoksia edustaja Jakovi. Svi govore o velikim temama Panama Papers, LuxLeaks. Niin, Äh, puhemies, kollegat, äh, puhutaan Panama-papereista, LuxLeaksista, ne ovat hyvin äh, maailmanlaajuisesti tunnettuja asioita, niistäkin haluaisin puhua, mutta haluaisin myös, myös puhua tuhan, niistä tuhansista ilmiöntäistä, jotka tuolla kentällä tietävät ja ovat perillä vihi, saaneet vihiä korruptiosta, lahjannasta, suuryrityksistä ja muista sellaisista. Ja heidän suojelaiseksi tarvitaan vähemmästä äh, suoja. Meillä on äh, raja, rajat ylittäviä äh, määräyksiä ja tässä tarvitaan niitä myöskin sitten ilmiantajia turvaamaan Kroatiassa Eh, eräs ja paljasti kansallisen Inahu-nimisen eh, öljyyhtiön sisäisiä väärinkäytöksiä joutui siitä todelliseen liemeen. Ja, ja sitten esimerkiksi, esimerkiksi pilantuneen lihan markkinoinnin niin paljastunut joutui myöskin pulaan. Ja seuraava puhuja. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαφθορά είναι μια παρεκτροπή. Korruptio on valitettavasti piirre, joka on aina kuulunut ihmisen luonteeseen. Sitä löytyy liikeyrityksistä, julkisista virastoista ja kansainvälisistä järjestöistä. Usein Korruptio kuitenkin johtaa siihen, että yleinen etu kärsii. Monesti paljastajat joutuvat kostotoimien kohteeksi. Näin ne kuitenkaan pitäisi käydä. Hehän ovat itse asiassa oikeudenmukaisia henkilöitä, jotka vaalivat yleistä hyvää ja siksi heitä pitäisi suojella. Euroopan unionin on nyt kiireesti saatava aikaiseksi kattavat säännöt tämän tyyppisten ihmisten suojelemiseksi. Muuten nimittäin rohkeus pettää. Gracias, señor Katainen. Kiitoksia edustaja komission jäsen Katainen, olkaa hyvä. Thank you very much for this discussion. Kiitokset tästä keskustelusta. Me olemme kaikki varmasti samalla puolella. Väärinkäytösten paljastajat, he ovat normaalin lainsäädännön ulkopuolella Euroopassa. Ainakin näin pitäisi olla, mutta näin ei kuitenkaan kaikissa jäsenvaltiossa ole. Ja tämän vuoksi on välttämätöntä, että meillä on vahva, vakaa oikeusperusta ilmiantajien suojelemiseksi silloin, kun heitä ei julkisen edun nimissä suojella. Valitettavasti en voi antaa teille tarkkaa päivämäärää vielä ehdotusten julkistamiselle, koska meidän täytyy arvioida lainsäädäntöpuitteista. No ehkä tämä kuulostaa tylsältä, mutta ilmeantajien suojelun täytyy perustua oikeusperustaan ja samoin meidän ehdotusten täytyy perustua lainsäädännölliseen kehykseen. Joskus tämä on siinä mielessä hankalaa, että meidän täytyy ottaa huomioon, mikä on EU-toimivaltuutta ja mikä on kansallista toimivaltuutta. Minä täysin ymmärrän Euroopan parlamentin halun ja tarpeen saada Euroopan laajuinen harmonisoitu oikeusperusta tälle asialle, koska tämä on osa normaalia oikeusvaltioperiaatetta ja sitä, miten tätä tulkitaan demokratiassa. Mutta todellisuus ei ole niin surkea kuin miltä joistakin se saattaa vaikuttaa, mutta parantamiselle on vielä varaa. Komissio siis arvioi sitä, onko meillä oikeus perustaa perussopimuksissa niin, että horisontaalisesti tässä voidaan toimia. Meidän täytyy arvioida tätä, koska emme ole vielä siitä varmoja. Ilmiantajien suojelu on ö, lainsäädännössä tässä, kun ajatellaan esimerkiksi rahanpesua, verokiertoja, samoin kauppasalaisuuksien osalta. Mutta tämä ei välttämättä va- tarkoita sitä, että EUlla on kokonaistoimivaltuus ilmiöntäjien suojelemiseksi, mutta tämä on seikka, jota meidän täytyy vielä arvioida komissiossa, joten kiitän teitä lämpimästi palautteistanne ja toiveistanne ja meidän täytyy nyt löytää oikea tapa hoitaa tämä asia. Kiitos. Gracias, señor Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi neuvoston nimissä eh, herra Kortsok. Thank you, Mr. President. Kiitos eh, puhemies. Minäkin haluan kiittää tästä keskustelusta, joka minusta on selkeästi eh, korostanut sitä, miten tärkeää, tuonut esille sen, miten tärkeää ilmiantajien suojelu on erityisesti nyt näiden taannoisten tapahtumien valossa, joihin monet teistä jo viittasittekin, on erittäin tärkeää yhtyä siihen, mitä varapuheenjohtaja Katainen totesi, että että neuvosto on myötämielinen mahdollisiin ehdotuksiin koskien tätä uutta lainsäädäntöä tässä aluksi, kun totesin, että jos, jos komissio sitten on oikeutensa mukaisesti katsonut, että oikeudellinen perusta on olemassa, tälle mahdolliselle lainsäädäntöehdotukselle neuvostolle, niin neuvosto toki sen ottaa sitten asianmukaisesti käsittelyyn. Oli miten oli, tämä keskustelu tarjosi arvokkaan lisän tähän kokonaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskustelu tästä aiheesta on nyt